Good afternoon, uh, colleagues, ladies and gentlemen. So... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kokous jatkuu. Eilen teksti ja pöytäkirja ovat saatavilla. Onko kommentoitavaa? Näin pöytäkirja on hyväksytty. Voimme siirtyä ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme. Ajankohtainen keskustelu ilmasto- ja ympäristökriisistä on kyseessä. Haluaisin kertoa jäsenille, että tässä keskustelussa ei ole mitään keskustelua puhelistan ulkopuolelta eikä sinisiä kortteja hyväksytä. Näin avaan keskustelun ja annan ensimmäisen puheenvuoron edustaja Dalille. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies, kiitos kollegat, jotka läsnä ovat. Kiitos myös puheenjohtajavaltio Suomen edustaja. Toivottavasti ilmastokriisi kiinnostaisi komission edustaja. Toivottavasti tulee myöhemmin paikalle mahdollisimman nopeasti. Totta kai merenpinta nousee kasvavassa määrin ja yleensä se on tapahtunut kerran vuosisadassa, mutta nyt se tapahtuisi ainakin kerran vuodessa 2050 mennessä. Se johtaa ihmisten lähtemisiin e, yhä enemmän tuon tulipaloja koko loppuvuosisata. Eivät ne ole minun käsityksiäni. Ne ovat vain joitakin johtopäätöksiä, joita IPCC on esittänyt YK puolesta viimeisimmässä kertomuksessa tämän vuoden syyskuussa ilmastokriisi ja muutos ovat olleet nyt kaduillamme, kaupungeissamme ja parlamentissakin siitä on kuultu. Me olemme saaneet tarpeeksi tyhjää puhetta, kun jotkut väittävät, että ilmastonmuutoksen on puututtava kiireellisesti, mutta sitten väistävät, kun pitäisi toimia ryhtyä. Tarvitaan sitovia toimenpiteitä, jotta saadaan aika muutosta ja niitä sitten neuvotellaan kansalaiset, jotka maksavat korkean hinnan tulipaloista, tuhi, tulvista, kuivuudesta, haluavat, että pystyttäisiin puuttumaan perimmäisiin syihin, jotka ovat johtaneet näihin ääriilmiöihin. Tästä syystä SD-ryhmä halusi tätä keskustelua. Me haluamme uutta lähestymistapaa, miten puuttua ilmastokriisiin. Ilmastokriisi se on. Miten sitten sanotaankin, että niin tämä kriisi on. Jos talo palaa, niin ei silloin vain hälytysnappia soita ja odottamaan varmistaa sen, että palomiehet tulevat ja sitten sammutetaan myös tulipallo. Tästä syystä me haluamme aloittaa työn nyt pitkällä aikavälillä taloudessa, yhteiskunnassa ja ympäristössä korkeatasoisilla tavoitteilla, jotta voidaan saada investointeja ja myös täytäntöönpanoa. Jotta siinä voidaan toimia, tarvitaan rahaa, jotta voidaan siirtymään rahoittaa mahdollisimman nopeasti jo ensi vuonna. Sen täytyy olla sekä yksityistä että julkista rahaa jäsenvaltioista ja EU-stakin. Jotta päästään hiilineutraliteettiin, tarvitaan suurta muutosta. Se saattaa luoda uusia työpaikkojakin ja niin, että teollisuus pysyy kilpailukykyisenä ja voidaan tietokykyä vahvistaa, kuten laatua ja ihmisterveyttäkin. SD-ryhmä vetoaa kunnianhimoisen suunnitelman puolesta, jotta päästään eroon hiilestä. Sinne, että tuet siirtyvät fossiilisista puhtaaseen teknologiaan. Taataan myös puhdasta energiatuotantoa luonnon monimuotoisuus taataan ja saadaan uutta kestävää maataloutta aikaan, mikä niin, että päästäisiin eroon ruokapuutteesta niin, että metsähävikki ei toteutuisi. Sieltä on suunnitelmia. Totta kai vesivaroja täytyy suojella ja investoida uutta tekniikkaa, jotta voidaan veden puutteeseen puuttua. Meidän täytyy peruskorjata kiinteistöjä niin, että saadaan myös energiatehokkaita rakennuksia jatkossakin. Ja mikä tärkeintä, niin että meillä on kunnon siirtymärahasto niin, että talous ja ympäristö ja yhteiskunta etenee niin, ettei kukaan jää jälkeen. Me vetoamme sellaisen toiminnan puolesta, joka voisi vastata 21 prosenttia 2050 mennessä. Tarvitaan investointeja myös valtaveriin perustuvan uusiutuvan energian Meidän täytyy päästä eroon liikenteessä hiilestä ja saada energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Ja meidän täytyy varastoida ja suojella myös meriympäristöjä ja valtameripohjaisia elintarvikelähteitä. Tietoisuus on lisääntymään päin. Nuoret puhuvat ja heillä on oma valintansa. Ja siksi minä olen sitä mieltä, että meillä on kriisi käsissämme, eikä kuitenkaan mitään konkreettista tarjota. Sitten saa tartun haasteeseen, olemme vahvempia, parempia, voimakkaampia. Ja me SD-ryhmässä haluamme tämän jälkimmäisen vaihtoehdon. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Suomen puheenjohtajan valtion edustaja, hyvä ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsutte minut edustamaan neuvostoa tässä erittäin ajankohtaisessa keskustelussa – Ilmastonmuutos on suora ja eksistentiaalinen uhka, jolta yksikään maa ei voi välttyä. Sillä on jo valtavasti erilaisia vaikutuksia eri jäsenvaltioihin. Globaalin toiminnan lisääminen on tästä syystä yhä tärkeämpää, varsinkin kun katsotaan viimeaikaisinta tieteellistä tietoa ja IPCCn erityiskertomusta, joka koskee globaalia ilmaston lämpenemistä 1,5 asteella verrattuna ennen teollistumista olevaan aikaan. Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on jo aiheuttanut yhden asteen lämpenemisen ja nousee vuosikymmenessä 0,2 astetta. Ilman, että lisäämme globaalia toimintaa, maailmanlaajuinen yleislämpötila saattaa nousta kahteen asteeseen jo vuoden 2060 jälkeen ja jatkaa nousemistaan sen jälkeen. Tämän lisäksi ilmastonmuutos yhä enemmän haittaa biodiversiteettiä, vesivarantoja ja ekojärjestelmiä. pohjois alue lämpenee kaksinkertaisella vauhdilla verrattuna muuhun maailmaan ja sillä on erittäin vakavia paikallisia seurauksia. Tästä huolimatta YK-raportin mukaan kansallisen osuuden osuus Pariisin sopimuksen mukaisesti ei ole riittävä, jotta päättäisiin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteisiin. Vaikka riittämätöntä edistystä on tähän mennessä saatu aikaiseksi, niin näen, että tarvitaan yhä enemmän kunnianhimoista toimintaa. On myönteinen merkki, että meillä on yhä enemmän tietoa ja ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, ja se vaikuttaa maailmaan yleisesti. Varsinkin on mukava nähdä, että kansalaisyhteiskunta, varsinkin kansalaiset ja nuoriso, vaatii kunnianhimoisempaa toimintaa. Ja vaikka ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos on ollutkin suurta, niin nuorten mukanaolo on tärkeä. jos haluamme ottaa käyttöön ne muutokset, jotka varmistavat sen, että planeetallamme voidaan asua myös tulevien sukupolvien ajan. huippukokous viime kuussa oli toinen aloite, jonka avulla haluttiin lisätä yhteisiä ponnistuksia Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tämä yhteinen tietoisuus ja halukkuus tehdä muutoksia hallitusten, valtioiden, yhteiskunnan ja liike-elämän välillä on tärkeää, että saadaan aikaiseksi todellinen muutos ja talouden ja yhteiskunnan mukautuminen, joiden avulla voidaan välttää katastrofaaliset seuraukset ilmastossa. Euroopan unioni määrätietoisesti pyrkii lisäämään globaalia tietoisuutta ja johtamaan tässä työssä. Se pyrkii irrottamaan talouskasvunsa päästöistään. Vuodesta 1990-2017 EUn talous on kasvanut 58 prosentilla, kun taas kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 22 prosentilla. EU pääsee yli oman tavoitteensa kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä vuoteen 2020 mennessä sillä on myös täydellinen lainsäädäntöpaketti olemassa, jonka avulla varmistetaan se, että vuoteen 2030 asetettuun tavoitteeseen päästetään ja näin se täyttää Pariisin sopimuksen osuutensa. Me tiedämme kuitenkin, että EU-politiikka ei kuitenkaan ole riittävää tässä suhteessa, kun katsotaan niiden päästön vähentämisen määrää, jota tarvitaan, jotta päästään pitkän aikavälin tavoitteisiin. Siitä syystä nopeat ja pitkälle ulottuvat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset ovat tarpeen seuraavina vuosikymmeninä. Tässä mielessä, aivan kuten kaikilta osapuolilta vaaditaan, EU aikoo esittää pitkän aikavälin strategiaa kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Euroopan unionin pitkän aikavälin strategian valmistelemiseksi neuvosto on keskustellut viime vuoden marraskuusta lähtien siitä, millä tavalla ilmastoneutraalisuus voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen mukaisesti ja komission pitkän aikavälin vision mukaisesti puhdas planeetta kaikille – Taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset, joita tarvitaan ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen EU:ssa, vaativat ponnistuksia kaikilta talouden eri osa-aloilta. Siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että tämä keskustelu on laaja-alainen, kaiken sisältävä ja mahdollisimman kattava kautta EUn ja sen jäsenvaltioiden. Siirtymä vaikuttaa kaikkiin ja sitä täytyy hallinnoida huolella, jotta voidaan varmistaa se, että se on oikeudenmukainen ja yhteiskunnallisesti tasapainoinen kaikille kansalaisille. Meidän täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden ja eri alueiden erityispiirteet ja varmistaa se, että ketään ei jätetä ulkopuolelle. Samalla siirtymä tarjoaa myös mahtavia mahdollisuuksia ja potentiaalia talouskasvulle, uusille työpaikoille ja teknologiselle kehitykselle. Jos halutaan tämä potentiaali toteuttaa, investoinnit tutkimukseen täytyy, niitä täytyy lisätä jotta samalla varmistaa myöskin, että vastaamme globaaleihin paineisiin, jotka kohdistuvat teollisuuteemme. Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä tässä suhteessa useat jäsenvaltiot ovat asettaneet jo kansallisia tavoitteita, jotta pääsisivät tähän tavoitteeseen. Me teemme työtä tässä suhteessa ja tarkastelemme sitä, millä tavalla EU vie eteenpäin oma, omia suuntavivojaan vuoden 2020 2019 loppuun mennessä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission nimissä komissaari Oettinger, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisa ministeri. Edustan täällä tänään kollega Kanjeteä, joka halusi kyllä keskustella täällä teidän kanssanne. Uusi komissio aloittaa pian työnsä ja oikeutetustikin se panostaa ympäristösuojeluun, ilmastonsuojeluun ja kestävään kehitykseen. Ei ainoastaan talon sisällä, vaan myöskin sen ulkopuolella. Ja tämä työ tulee pohjautumaan edellisen parlamentaarisen kauden työhön ja Junckerin komission tekemään työhön. Tässä ei lähdetä eurooppalaistamisen nollapisteestä kestävän kehityksen ja ilmastosuojelun osalta ja standardien ja sääntöjen kehittämisessä ja tukitoimenpiteiden soveltamisessa. Jos katsotaan tätä globaalisti, niin voimme kyllä väittää, että Eurooppa on ollut kunnianhimoinen jo ennen Pariisin sopimusta, mutta myöskin sen jälkeen. Ja meille tavoitteet tavoitteiden saavuttaminen siten, että ilmaston lämpeneminen jäi huomattavasti alle kahden asteen, eli mielellään puolentoista asteeseen, eli että me suhtaudumme vakavamielisesti tähän, kuten monille muillekin maailman markkinoilla, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole tällä samalla linjalla. Kyllä me tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa ja tästäpä syystä kansalliset ratkaisumallit ovat aina vain toiseksi paras vaihtoehto. Kun puhutaan sisämarkkinoista ja Euroopan unionista, niin kyllä kestävän kehityksen ja ilmastonsuojelun toiminnan yhdistäminen ovat erittäin tärkeitä. Meillä on päästökauppajärjestelmä ETS käytössä me keskustelemme aina uudestaan näistä päästöjen vähennyksistä. Toimitaan markkinatalouden sääntöjä noudattaen siten, että vuosina 2020-2030 päästään esitettyyn tavoitteeseen ja ilmastoneutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. ETS toimii teollisuuden ja energiatalouden puolella. Mutta liikkuvuus ei kuulu tähän liikenne kokonaisuudessaan, tähän ei myöskään kuulu kiinteistöpolitiikka ja eristystoimenpiteet ja sähkön kulutus. Ja minun mielestäni ehkä olisi järkevintä pohtia ETS-järjestelmän muokkaamista siten, että tässä huomioidaan sekä energiapuoli, liikenne, rakennuspolitiikka, jäähdytys, viilennys ja lämmitystoimet. Joissakin jäsenvaltioissa tälle tielle on jo lähdetty, mutta sisämarkkina-alueella – Eurooppalaiset ratkaisumallit ovat ne, jotka ovat parhaimmat. No minkälaisia välineitä komissio tulee teille esittelemään? Kollega Franz Timmermans vastaa tästä von der Leyenin komissiossa, siksi minä en puhu tästä niin paljon. Timmermans vastaa vihreän kehityksen ohjelmasta. Sadan päivän sisällä komissio tulee teille ja kansalaisille kertomaan, mikä tämä suunnitelma on ja miten tilanne on ajankuulossa muuttunut. Mutta meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy panostaa juuri teknologian hyödyntämiseen, uuden aikaiseen sellaiseen, joka tehostaa energiatehokkuuden soveltamista, joka leikkaa päästöjä ja näin voidaan päästä eteenpäin. Ja tässä yhteydessä tarvitaan todellakin horisonttiohjelmaa. Toisaalta taas me panostamme siihen, että jatkossakin ETS-järjestelmää sovelletaan ja että määriä leikataan tarvittaessa ja tonnikohtaisen hinnan nostaminenkin voisi tulla kyseeseen. Tässä yhteydessä parlamentilla on keskeinen rooli, kun asiasta siis neuvotellaan Minun mielestäni tällä tiellä kyllä kannattaa jatkaa. Kolmanneksi, leikkaustavoite on 40 prosenttia ja ne toimenpiteet, joista sovittiin edellisen, edellisellä lainsäädäntökaudella puhtaan energian paketin ja mobiliteettipaketin yhteydessä, niin näillä toimilla vuoteen 2030 mennessä voidaan päästä tähän 40 prosentin leikkauksen, jopa 45 prosenttiin minun mielestäni. Nyt puhutaan jo 50 tai jopa yli 50 prosentin leikkausmahdollisuuksista. Kyllä meidän täytyy käyttää vaikutusarviointeja sitten selviää, että voidaanko näitä mainittuja paketteja täydentää, korjata, mikäli tarvetta vaatii. Kyse on myöskin kauppasopimuksista. Eurooppa vastaa vain ainoastaan 9 prosentista maailmanlaajuisista kasvihuonekaasu päästöistä, niin siitäpä syystä kannattaakin tehdä kauppasopimuksia muiden maiden kanssa ja pyrkiä siltä pohjalta leikkaamaan päästöjä yhdessä. Mutta Eurooppaa kaivataan. Singaporin Vietnamin, Meksikon, Mercosurin ja muiden kanssa keskustellaan vienti- ja kysymyksistä, mutta myöskin kestävästä ilmaston ja ympäristön suojelusta. Nämä ovat tärkeitä seikkoja molemmille kauppasopimuksen osapuolille. Yhtä lailla täytyy pohtia sitä, että kun tavaroita tuodaan tavaraa, niin pitäisikö hiilivuoden estämiseksi ja kilpailuasetelman vakauttamiseksi ottaa käyttöön jonkinlaisia veroja tai tulee tai maksuja. Ainakin von der Leyen on ilmoittanut, että asiaa täytyy tarkastella. On tarkasteltava, sopiiko tämä VTO-säännöstöön, onko tämä kilpailulainsäädännön mukainen ratkaisumalli ja pitäisikö uhallakin lähteä kauppasodan tielle, niin kuin on ilmoitettu. On aina pohdittava sitä, ovatko nämä kustannukset ja investoinnista syntyvät hyödyt tasapainossa. Mitä tulee budjettikehyksiin, jonka osalta pääsemme pikkuhiljaa jo maali suoralle. Valtavirtaistaminen kattaa 25 prosenttia kaikista investoinneista ja menoista, niin ne on korvat merkitty ilmaston suojelulle. Kyse on 40 miljardista jossain ohjelmassa 40 prosenttia, toisissa taas 60 prosenttia, joissakin ohjelmissa tasan 0 prosenttia, koska ne eivät liity laisinkaan ilmastopolitiikkaan. Mutta budjetti kehyksiin voidaan lisätä tällainen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Euroopan unionista löytyy vastaavanlaisia ratkaisumalleja – Tarkoituksena on saada tähän rakenteelliseen muutosprosessiin vauhtia. Hyvää esimerkkiä on näyttänyt Puola. On pyritty siirtymään hiilen käytöstä johonkin muuhun. Tavoitteena aina se, ettei tämän kautta jouduta leikkaamaan työpaikkojen määrää, että sosiaaliturva saadaan taattua ja tähän liittyen komissio on työstämässä asiakirjaa, minkälaisen tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston pitäisi olla, minkälaisia kriteereitä pitää täyttää, jotta rahastosta varoja voisi saada käyttöönsä. Mikäli teillä on tulevien viikkojen aikana tähän liittyen jotain ehdotuksia, niin mielellämme otamme komissiossa niiden vastaan. Mitä tulee EU Invest hankkeeseen, niin me tiedämme, että se tietenkin liittymään vihreän kehityksen ohjelmaan saumattomasti. Eli miten alue paikallisella eurooppalaisella tasolla julkisia varoja ja myöskin yksityisen sektorin varoja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Eli tämä keskustelun lähtölaukaus. Komission vihreän kehityksen ohjelmaehdotus, joka on Fornian Rajenin ja Tilmermansin laatima, niin luo teidän ne keskeisen perustan ja lähtökohdan. Eli työtä voidaan jatkaa, joka alkoi jo edellisellä lainsäädäntökaudella Suunta pysyy samana, mutta ehkäpä etenemisvauhtia voidaan kasvattaa. Kiitoksia. Now on behalf of the political group. Kiitoksia seuraavaksi poliittisten ryhmien nimissä EPPstä edustaja Delange. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Selvää on, että ilmastonmuutoksen puuttuminen on yksi suurimpia haasteitamme. Aivan oikein, kuten on mainittu, yksi tärkeimmä painopisteitä uudessa komissiossakin. Kristillisdemokraattina uskon, että me emme tätä planeettaa omista, me pidämme sitä huolta seuraavia sukupolvia varten, siksi meillä on moraalinen velvollisuus kantaa huolta siitä. Tässä keskustelussa olen aivan varma. Kuullaan myös niitä, jotka vain puheentasolla osoittavat keskisormeaan tuleville sukupolville, sanovat, että ilmastonmuutosta ei ole olemassakaan, kieltäytyvät toimista. Niin ikään kuullaan niitä, jotka kertovat tarkalleen, mitä pitää tehdä, tulisi tehdä tai mitä ei saa tehdä. Pitäisi edistää taloja, ostaa Teslaa, vaikka juuri pyrkii selviytymään edes elämästä. Siksi kansanpuolue uskoo, että me tarvitsemme kolmatta tietä, niin että puututaan ilmastonmuutokseen, mutta huomioiden ihmiset niin, ettei taakkaa panna niiden harteille, jotka, joilla ei ole varaa siihen eikä yksikään alue saa jäädä jälkeen. On yksinkertaista puhua vain siirtymärahastosta. Kansanpuolen näkemys on se, että ei tarvita vain vihreän kehityksen suunnitelmaa tai ilmastolakia, vaan tarvitaan myös vahvaa teollisuusstrategiaa sen tarkaamiseksi, että meillä on puhtainta, innovatiivisinta teollisuutta, joka todellakin säilyttää työpaikat noille tuleville sukupolville, jotka niitä tarvitsevat. Jos hyvät kollegat, puhumme kestävyydestä, kestävyydestä niin todellakin ympäristön kannalta, puhutaan ilmastonmuutoksen kestävyyttä myös yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Me tarvitsemme vahvaa teollisuutta niin, että voidaan saada tuloksia ilmastonmuutoksessakin. Jos kollegat haluavat tekemään työtä näiden kolmen näkökohdan kohdalla, niin me olemme kyllä siellä mukana. Kiitos. Thank you very much. Now in... Kiitoksia. Seuraavaksi sitten SD-ryhmän nimissä kaksi minuuttia edustaja Fritson. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Niin, tilannehan on erittäin vakava, mutta YK on kansainvälinen ilmastopaneeli on myöskin selvä sanoissaan, että edelleen on mahdollista kääntää tämä kehityskulku ja onnistua Pariisin sopimuksessa, mutta se vaatii, että me toimimme nyt. EU on tässä avainroolissa ja sosiaalidemokraattina minulle on aivan itsestään selvää se, että Euroopan täytyy osoittaa tietä ilmastoälykkääseen yhteiskuntaan. Me olemme jatkuvasti vieneet eteenpäin tiukempia muutoksia ja päästövähennyksiä EUn ilmasto- ja energiapolitiikassa. Kysymys on uudistuvasta energialähteistä, energiatehokkuudesta, päästökaupasta ja liikenteestä. Nämä ovat erittäin tervetulleita toimenpiteitä, mutta samalla on aivan selvää kaikille, että päästöjä täytyy vähentää vielä enemmän ja vielä nopeammin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Ja tietysti Pariisin sopimuksen mukaisesti. Vaaditaan myös poliittista johtajuutta. Me sosiaalidemokraatit olemme tässä johdossa. Meille on aivan itsestään selvää, että meidän täytyy toimia yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja sosiologisesti kestävältä pohjalta. Me onnistumme tekemään tämän yhdessä ja näin me voimme vähentää päästöjä ja lisätä kasvua taloudessa. Tällä tavalla kykenemme luomaan myös uusia työpaikkoja. Työmarkkinat muuttuvat ja tässä meilläkin on vastuumme, kun tuemme tilannetta ja tarjoamme uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. Meillä on erittäin tärkeä tehtävä tässä suhteessa, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin. Me itse tulen Ruotsista, maassa, jossa sosiaalidemokraattinen hallitus on johdossa ja satsaa huomattavia voimavaroja tähän työhön. Toivon, että mekin onnistumme yhdessä, että voimme luvata Greetalle ja kaikille muille nuorille, että me olemme johdossa, kun kysymys on ilmastonmuutoksen torjunnasta. Kiitoksia. Thank you very, thank you very much. On behalf of Renew Europe Group for two minutes, madam. Renew-ryhmästä edustaja Rodriguez Ramos, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, oman ryhmäni puolesta voi sanoa, että me tiedämme, ettei kukaan ei saa jäädä jälkeen, ei kukaan lainsäätäjä, instituutio, hallitus eivät saa jäädä tässä ilmastokriisiin ja katastrofin sivuun. Se on aiheuttanut kärsimystä niin paljon. Me tiedämme, että aika on vähän, jotta voitaisiin lämpimistä hallita. Jos haluamme estää sen, meidän täytyy nyt toimia. Hyvin voimakkain toimenpitein ja ennäkemättömin toimin verrattuna nykypäivään. Eurooppalaiset kansalaiset, 93 prosenttia on sitä mieltä, että se on vakava ongelma, mutta nuoret, meidän lapsemme ovat sitä mieltä, että se on todella kiireellinen ongelma, todellinen kriisi, ilmastokriisi ja siksi menevät aina perjantaisin kaduille vaatimaan meiltä toimia. Tässä rajallisessa planeetassa kulutamme liikaa voimavaroja ja meillä on liikaa jätteitä. Joillakin tuotantoaloilla me hukkaamme 98 prosenttia siitä, mitä me tuotamme. Miten me pysty sitten rationalisoimaan, saamaan aikaan tuotantojärjestelmä, joka kuluttaa vähemmän, niin että meillä on kiertotaloutta, että voidaan muuttaa paradigmaa niin, että ennaltaehkäistä kierrätetään, on biotaloutta niin, että mitä sitten tuotetaan ja käytetään – niin luonnon varoja pitäisi säilyttää ja suojella missä tahansa tuotejärjestelmässä niin, että tuotteita suunnitellaan eri tavalla niin, että kansalaiset voi lähteä vihreämmin, tehdä työtä ilman hiiltä, päärään, päästään nollatason taloudessa hiilen osalta. Siksi kaikki alat täytyy saada tähän mukaan. Tämä on horisontaalista ja globaalia. Meillä on kyllä ongelma, Meillä ei ole globaalia hallintoa olemassa, joka sitoisi. Meidän kyllä haluamme saada aikaan vapaaehtoisia sopimuksia. Sitten New Yorkin kokous oli niin tärkeä. YK sanoo meillä, että jos on tehty enemmän sopimuksia, nopeammin ja sitovampia so- sopimuksia Euroopan unionin täytyy panna nyt tavoitetaso korkealle. Viiden kehityksen suunnitelma on hyvä oppas kartta, mutta meidän täytyy olla tietoisia että ilman kaikkien jäsenvaltion sitoutumista emme saa hyviä tuloksia. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much on behalf... Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden nimissä edustaja Eichhout, kaksi minuuttia. And, uh... Rouva puhemies, paljon kiitoksia ja kiitokset kaikille siitä, että asia on saatu esityslistalle. Nyt on kyse todellakin kriisistä. Se on tärkeä sana. Niin, arvoisa komissaari, kun puhutte, niin tästä ei synny kiireellisyyden vaikutelmaa, eli että kriisi olisi päällä, ja siinäpä se ongelma piileekin. Komissio puhuu tavoitteiden asettelusta, mutta niistähän sovittiin jo viisi vuotta sitten. Mutta tieteen puolella on päästy eteenpäin, ja jos lukee nämä raportit, joita julkaistaan päivittäin, niin on, niistä on luettavissa, että nyt on kiire. Kyse on tulevaisuudesta, mutta myöskin mahdollisuuksista. Eurooppa voi todellakin muuttaa talouttaan siten, että päästään nollahiilitasoon samalla luoden uusia työpaikkoja. Raportit ovat luettavissa, mutta neuvosto ei vieläkään pääse yhteisymmärrykseen hiilineutraaliudesta. Ehkä joulukuussa, mutta siihenkin meni yli vuosi. Ensi vuonna Vuosi ennen Pariisin alkua. Niin, mitä tehdään? Jatkammeko niistä tavoitteista, joista sovimme jo viisi vuotta sitten? Jos niin tehdään, niin eihän tämä ole mitään kiireellistä toimintaa. Sitä kansalaiset kaipaavat. Nyt on ryhdyttävä tuumasta toimeen. Ei pidä vain puhua, vaan ryhtyä toimiin. Neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa. Tietenkin on hieno aina puhua näistä asioista täysistuntosalissa, mutta emme mekään täällä politiikkaa ole tekemässä kunnolla. Me puhumme tai pitäisi puhua YMPn uudistamisesta. Maatalous voi osallistua näihin talkoisiin, mutta me tarvitsemme tuloksia. Emme pelkkää sananhelinää, vaan myöskin varmuutta siitä, että YMP-uudistus on todellakin vihreä eikä vain suurten tilojen tukemishanke. Ja yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että sopimu- kauppasopimukset ovat tämän hengen mukaisia ja että siinäkin sitovasti vaaditaan sitoutumista hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen. Jos näin teemme, niin silloin toimisimme todellakin niin kuin kriisi vaatii, eli nopeasti. For one minute. Seuraavaksi edustaja Sardone, kaksi minuuttia. Kiitos. Nyt on kuullut, että tämä tärkein teema tässä täysistunnossa olisi ilmasto- ja ympäristökriisi, siis kriisi, kiire. Mutta jälleen kerran vähemmistö kantaa huolta työntekijöistä, heikoimmista kansasta, minusta niin, että vaan, vaan puhutaan palkoista, sosiaalisista kysymyksistä, yritysten häviämisestä, mutta köyhät eivät ole muodissa. Ja nyt totta kaikki opiskelijat, jotka osoittavat mieltään, jotka lähtevät koulusta, tällä sitten annetaan suunta Euroopalle me haluaisimme hallita ympäristöohjelmia koko manteretta, vaikka ne eivät ole toteutettavissa, ja aikataulussa, jotka ovat täysin epärealistisia ja usein hyödyttömiä suunnittelevia, aivan virheellisiäkin, koska ne vaikuttavat kielteellisesti merkittävään tuotantoon ja loppujen lopuksi vaikuttaa kuluttajan. Kaikki me haluamme ympäristöä suojella ja puolustaa, mutta, mutta emme halua tätä iskulausepolitiikkaa enää lisää veroja mukaan ympäristön nimissä ehkä voitaisiin miettiä uudelleen näitä painopisteitä tässä kiireellisyydessä. On behalf of the European Conservative... ECR-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia, kollega Montra. Thank you, madam. Kiitoksia, hyvä puhemies. Me olemme konservatiiveja. Niin olemme ehdottomasti sitä mieltä, että ympäristö täytyy säilyttää lapsillekin paremmassa muodossa kuin mitä sen itse olemme saaneet, mutta samalla minusta meidän täytyy tunnustaa, että uusi vihreä sopimus on kallis. Se saattaa haitata matalan tulotason ja keskitulotason ihmisiä ja kehittyviä maita. Ja lopuksi se saattaa olla täysin hyödytöntä, jos Kiina, Yhdysvallat ja muut eivät seuraa. Tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän täytyy selkeästi arvioida toimiamme. Arviointia ei ole vielä tehty. Meidän täytyy ehdottomasti katsoa sitä, mitä voidaan tehdä suhteessa haavoittuviin jäsenvaltioihin ja matalan tulotason ihmisiin yhteiskunnassamme. Ja lopuksi ei ole mitään järkeä nopeuttaa näitä sitoumuksiamme, jos ei selkeää sitoumusta saada muilta. Tsekiksi sanotaan, että tie helvettiin on päällystetty jaloilla aikomuksilla. Presidentti Macron puhuu vain pienestä osasta siitä, mitä me nyt aiomme tehdä. Ja nyt välittömästi silloin keltaliivit menivät kaduille. Minä haluaisin välttää tämän kaltaista riskaabelia kehityskulkua, mitä viime vuosina on saatu nähdä. Puhemies, kiitoksia. Guengelen nimissä edustaja Matias. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. On kyllä yllättävää ja melkoinen pettymys, että taas kerran puhumme kriisistä. Nämä ovat niitä vanhoja ratkaisumalleja, joita on tarjolla. Nämä eivät toimi, niitä ei ole edes sovellettu täysimääräisesti. Kyse on kauppasopimuksista, maataloudesta, kaikesta siitä, joka on vaikuttanut kriisin ja katastrofin syntymiseen, mutta mitään ei vaan tapahdu. Me olemme puhuneet aina vihreästä taloudesta, mutta ei sellaisesta, joka ei kyseenalaista nykyjärjestelmää, joka ei johda työelämän muutoksiin, teollisen toiminnan muutoksiin. Ihmiset osoittavat mieltään kaduille ja meidän täytyy kuulla heitä kerrankin ja vihdoinkin. Kyse on planeetan kohtalosta tulevista sukupolvista – ei täällä aina voi vain toitottaa jostain vihreän kehityksen ohjelmasta, kun ei mitään kuitenkaan tapahdu. Minute and half, madam. Kiitoksia sitoutumattomia edustaja, edustaja Evi. Puolitoista minuuttia. Kiitos. Minä olen samaa mieltä sen kanssa, mitä Matiaskin äsken totesi. Tänäänkin puhutaan ETS, mutta se on niin vanhanaikaista jo pitäisi jotenkin laajentaa sitä, kun se on markkinajärjestelmä, joka ei ole johtanut leikkauksiin, vaikka niin luvattiin. tämän takapakkia. Ei puuta tähän kiireelliseen tilanteeseen, että päästäisiin eteenpäin, jotta voitaisiin puuttua tähän, niin ottaisin esille yhden toisen teeman maaperään, mitä ilmastonmuutos. Ei pelkästään voi jättää syrjään myöskään maaperän suojelua tuhansia vuosia menee vihreän maaperän luomiseen ja, ja se saattaa mennä hetkessä hukkaan, kuten minun alueeni Lombardiassa ja Liguriassa kävi. Euroopan komission arvioinut, että menetämme 9 miljoonaa tonnia joka vuosi maaperää, ja se on merkittävä osa resursseista. Pelkästään Italiassa kolmannes maa, maataloudesta häviää erosia vuoksi, ja siinä menetään 700 miljardia euroa vuosittain ja 4 prosenttia maaperä menee joka päivä, ei pelkästään Ranskassa, Italiassa, Espanjassa samat olosuhteet. Minä tiedän, että komissio on ilmoittanut myös monimuotoisuusstrategiasta. Olen iloinen siitä, että todellakin sitten toteutetaan sitä maaperän hyväksi, kun se on kuitenkin osa monimuotoisuutta myös. Kiitos komissiolle, jos saataisiin neutraalisuus aikaan myös maaperän osalta 2030 mennessä ilman, ilman maaperän suojelu. Emme pysty puuttumaan ilmastonmuutokseenkaan. Siihen tarvitaan holistista politiikkaa niin, että maaperän nousemisen puututaan ja niin, että tässä täytyy säätelemättömästi hyödynnetä maaperää. For a minute and a half, Mr. Puolitoista minuuttia, edustaja Weiss. Anteeksi, tässä ja muuttui. Pahoittelen. Edustaja Vais. Ärade medlemmer af parlamentet. Paljon kiitoksia. Arvoisat parlamentaarikot, hyvät kollegat, hienoa, että asia on esityslistalla. Nyt käydään kriittisiä hetkiä läpi. Uusi vihreän kehityksen ohjelma on tulossa. Meidän täytyy esittää kysymyksiä, keskustella, auttaa toisiamme ratkaisuja etsittäessä – ja kaikki tämä vaikuttamatta negatiivisesti työtilanteeseen ja kilpailukykyyn. Se on mahdollista. Ilmastohaasteisiin on tartuttava ottaen huomioon myöskin siihen liittyvät taloudelliset haasteet. Ne liittyvät myöskin kauppapoliittisiin mahdollisuuksiin ja niihin on tartuttava. Yhteistyössä niiden melkein miljoonan PK-yrityksen kanssa, jotka luovat taloudellisen toiminnan selkärangan. Markkina on se, mikä antaa voimaa ja meidän täytyy osoittaa, että Euroopan unioni kykenee tarttumaan tähän mahdollisuuteen järkevällä tavalla, jotta hiilidioksidikaasupäästöleikkauksen kautta saadaan kilpailukykyä lisättyä ja työpaikkoja lisättyä. Tämä on se, mitä tarvitaan, ainakin kansanpuolue on tätä mieltä, ja näin EUn tulisi toimia. Vainonasta vapaa vapaakauppaan uskova EU ja yritysten äh, halukkuuteen katsoa maailman perään, niin ja vain sellainen unioni kykenee tuottamaan tuloksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Kuuttelan kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluan, että nyt toimittaisin niin kuin koti palaisi. Nämä eivät ole minun sanoja, ne ovat Greta Thunbergin sanoja, joka on ottanut tämän esille. Me olemme nyt kriisitilanteessa ja me tiedämme, mistä on kysymys. Me saamme nähdä, millä tavalla raportti toisensa jälkeen, tutkimus toisensa jälkeen tiedemiehet osoittavat, että me tarvitsemme huomattavasti enemmän toimintaa EUlta ja muulta maailmalta, jos haluamme vastata tähän ilmastohaasteeseen. Ja on tietysti helppo tuntea toivottomuutta. On helppo toi, tuntea ö, kyvyttömyyttä toimia, mutta meidän täytyy ottaa huomioon se, että me voimme luoda kuitenkin kaikesta huolimatta sellaisen tulevaisuuden, joka tarjoaa enemmän työpaikkoja, parempaa hyvinvointia Euroopalle. Me voimme näyttää sitä johtajuutta, mitä maailma tarvitsee. Me tarvitsemme tähän konkreettisia toimenpiteitä ja EUlla on erityisvastuu. Taloudelliset vaihtoehdot ovat olemassa, jos me johdamme taloudellisen muutoksen myötä ja innovoimme, luomme niitä vihreitä työpaikkoja, joita tarvitaan, jotta voidaan saada aikaiseksi kilpailuetuja Eurooppaan. Meille sosiaalidemokraateille on aivan selvää se, että meillä on tässä mahdollisuus, mutta meidän täytyy olla huomattavasti kunnianhimoisempia. Ja siitä syystä vaadimme sitä, että EU menee eteenpäin niin, että se asettaa kunnianhimoisemmat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, ainakin 55 prosentin vähennykset päästöihin, eikä 40, kuten tänä päivänä on. Kysymys on myös siitä, että meidän täytyy lakkauttaa sellaiset tuet, jotka tänä päivänä ovat olemassa, jotka johtavat siihen, että fossiili se osat taloudesta kukoistavat. Ne ovat nimenomaan sitä ilmastonmuutoksen torjuntaa vastaan, jota vaaditaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki ovat mukana tässä mukautuksessa. On hirvittävää, että meillä on sellaisia talouden toimialoja, jotka jäävät tutkan ulkopuolelle. Meidän täytyy ehdottomasti ottaa mukaan myös esimerkiksi ilmailuala, laivat, se, että ilmailu maksaa 15 prosenttia päästöistään tähän työhön ei ole riittävää. Me vaadimme lisää. Meidän täytyy myös nähdä, mitä mahdollisuuksia Euroopalla on, jotta se olisi johtajana tässä asiassa. Kiitoksia. For one minute, Madame Chabot. Edustaja Chabot, minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Ilmastokriisin kohdalla minulla on aina mielessäni tämä kuva. Olemme kuin merimies, joka näkee, että myrsky tulee, mutta ei laske purjeita ja mitä vuosia enemmän kuluu ja ennusteet tulevat yhä vakavissa. Me emme laske purjeita ja kun ajatellaan, miten no, nopeasti tämä etenee, niin kuitenkin jotain myönteistäkin nähtävissä. Ensinnäkin yleisempi tietoisuus, moni jäsenvaltio on asennut tavoitteeksi hiilineutraaliuden 2050 mennessä tulevan komission puheenjohtaja on pannut sen tärkeälle siellä ja on paljon ratkaisuja kyllä toteutettavissa välittömästikin. Voidaan esimerkiksi alusten nopeuttaa vähentää kaksi solmua, eli 20 prosenttia vähemmän päästöjä siinäkin. Voidaan julkisia rakenteja myös miettiä uudelleen. Totta kai tiettimiesten käyrät ovat koruttonta kertomaa ja me tiedämme, että kasvuhuonekaasut merkittävästi Tästä päivästä voivat laskea, jos me haluamme pitää kiinni tästä 1,5 asteen tavoitteesta. Tässä ei kuukauttakaan saa menettää. Jokainen puoliaste on tärkeä. Ja New Yorkissa meille todettiin Euroopan parlamentin valtuuskunnallekin, että Euroopan unionin täytyy nyt olla tässä johtoasemassa. Kiitos. For one minute, uh, Monsieur Jadot, s'il vous plaît. Edustaja Jadot, minuutti. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Se kiireellisyys, jossa me keskustelemme täällä, se ei ole kysymys pelkästään siitä, että täällä on tieteellinen tausta, vaan kysymys on siitä, että meidän täytyy toimia, toimia ja toimia. Ja olen aivan samaa mieltä komission Oettingerin kanssa, että te olette antaneet nyt tämän tuloksen, jonka komissio on saanut aikaiseksi. Ikään kuin se olisi meille suunnitelma sen suhteen, millä tavalla meidän pitäisi tehdä, mutta me emme ole ollenkaan hyvällä tiellä, Pariisin sopimuksen mukaisesti. Yhteinen maatalouspolitiikka vain vahvistaa kasvihuoneilmiötä. Se ehdottomasti johtaa biodiversiteetin vähenemiseen. Meidän tulisi tehdä juuri päinvastoin. Te tuette vapakauppasopimuksia, jotka ovat myös osallistumassa biodiversiteetin tuhoamiseen. Meidän täytyy me olemme käyttäneet miljardeja euroja pankkeja varten. Ehkä nyt kannattaisi kuitenkin pelastaa muutakin ja käyttää miljardeja ilmaston hyväksi. Euroopan keskuspankki haluaa, rahoittaa suuren investointisuunnitelman. Kysymys on työpaikoista, yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Me voimme toimia Euroopan hyväksi, me voimme toimia ilmaston hyväksi, me tarvitsemme siihen kuitenkin poliittista halua. Menet. Seuraavaksi minuutti, edustaja Grise. Merci, madame. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että nyt on kiire ympäristön osalta, mutta vähemmän olemme mielessä siitä, mitä pitäisi tehdä ja miten tehokkaita toimet ovat, mitä rahoitukseen tulee vihreässä paketissa, miten voidaan ajatella, että saadaan vielä tuhat miljardia euroa liikkeelle, kun me emme pysty edes rahoittamaan kymmentä kertaa vähempäistäkään rahastoa. Miten halutaan enemmän euroa Eurooppaa mukaan ympäristön verukkeella – Totta kai yhtäältä ympäristöongelmat on nähty myös syyn väestökasvun vuoksi, ja se johtaa myös ympäristökriisiin. Toisaalta, jos voitaisiin jotenkin panna rajoja ja niin, että yritykset eivät lähde, auttaisi sekin tilannetta. Ainoastaan paikallisen ja kansan yhteistyön myötä konkreettisille tavoitteineen, diagnooseineen me pystymme vastaamaan ympäristöhaasteisiin. Kiitos. For one minute, madam. Seuraavaksi minuutti, edustaja Zalewska. Panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy, szkoda, że nas... Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Valitettavasti salissa ei ole hirveästi ihmisiä paikalla, mutta lapset ja nuoret ovat niitä, jotka menevät kaduille ja odottavat meiltä kiivaita keskusteluja. Niin täällä on sanottu ja muuallakin. Mutta meiltä odotetaan konkreettisia suunnitelmia, joita tuetaan myöskin rahoituksellisesti. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka viittasivat muun muassa siirtymän rahastoon. Siitä on lähdettävä liikkeelle. Mutta mitä meillä on tarjolla? Meillä ei ole edes komissiota kokonaisuudessaan toimimassa. Macronin pitäisi esittää uusi ehdok, paikkaansa, jotta voisimme puhua koko komission kanssa oikeista lähestymistavoista eikä vain sloganeista. Me kysyisimme Timmermansilta, että mikä olisi tämä uusi ilmasto-ohjelma, miten rahaa jaettaisiin ympäristön suojelemiseksi, mutta vastauksia ei saada. Minä toivon, että voimme tehdä yhteistyötä, siis todellakin yhdessä ympäristön suojelemiseksi. Hasekamp, please. Edustaja Hasekamp, puolitoista minuuttia. Kiitos Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Jokainen hetki on ratkaiseva, kun talo palaa. Joten miten on mahdollista, että vuosien ajamme täällä vain kokoustamme ja sovimme jostain köyhistä kompromisseista, vaikka maailmapallo on ilmiliekeissä. Nyt on hätä kädessä ja meidän miljardit ihmiset, koko planeetta ja eläimet ovat menettämässä henkensä. Miten on mahdollista, että miljardeja pistetään ympäristön kannalta haitallisiin tukiaisiin, esimerkiksi karjan kasvattajille? Miten maailmanlaajuisesti voi olla mahdollista, että kasvihuonekaasuista vastaa juuri karjankasvatusala. Sieltä tuotetaan enemmän kuin, päästöjä enemmän kuin autot, veneet, lentokoneet yhteensä. Eli kyse on aivan uudenlaisesta lähestymistavasta, uudesta tilanteesta. Miten on siis mahdollista, että myöskin ilmastoasioista vastaava Timmer, komissaari Timmermans ei vaan hyväksy sitä, mikä rooli tässä yhtälössä on karjan kasvatuksella. Mutta hän ei vaan halua katsoa totuutta silmiin. Me tiedämme, että Ilmastonmuutoksen nopeutta voidaan lähteä puolittamaan, miten jos vain panostamme enemmän kasvispohjaisiin elintarvikkeisiin ja syömme vähemmän lihaa ja kalaa ja muita. Joten meidän täytyy lähteä kestävälle tielle ja minä tiedän, että me voimme minä hetkenä hyvänsä tehdä tämän muutoksen. Siitä ei tarvitse neuvotella vuosia. Meidän täytyy siis päästä eroon näistä maataloustukiaisista. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Rowland seuraavaksi. Kiitos hyvä puhemies. Kaikki keskustelut ilmastonmuutoksesta puhuvat ilmestyskirjanomaisista muutoksista, joita aiheutuu. Sama tällainen pelottelu oli mukana 1998 vuoden Toronton huippukokouksessa, jossa ennustettiin, että lämpötila nousisi 1,5-4 asteeseen vuoteen 2030 mennessä. Nyt on 2 300 tuosta ajanjaksosta mennyt ja, mennyt ja lämpötila on noussut vain 0,5 astetta. 1970-luvulla tiedemiehet sanoivat, että olemme siirtymässä uuteen minijääaikaan ja keksittiin hieno ajatus siitä, että tuhkaa siroteltaisiin navoille. Mallit olivat silloin vääriä ja ne ovat vääriä nyt on paljon enemmän uskottavuutta niillä teoreilla, kuten esimerkiksi aurinkopilkut, Malenkevitsin kehä, kuin meillä on tämän kaltaista ihmisen aiheuttamalla lämpötilamuutoksella. Kaikkein suurin vaikutus kuitenkin koskee energiahintoihin, elinolosuhteisiin, elintasoon ja talouteen. Hiilen vähentäminen merkitsee teollisuuden vähentämistä, se johtaa yksipuoliseen toimintaan. Ja tämä politiikka Mm, kaikki ne valtavat verot, joita on saatu fossiilista polttoaineista, johtavat siihen, että saamme yrityksiä, joista veroja ei tule, joilla voitaisiin rahoittaa julkisia palveluita. Kyllä tämä aika vielä muistetaan historian kaikkein kalleimpana ajanjaksona, joka on hallitusten tietoisesti tekemä. For a minute and half, Mrs. Kiitoksia. McKinnes seuraavaksi puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitos puhemies. Kiitos kollegat. Ehkä me unohdamme tässä, että tosi maailmassa jotain tapahtuu jo. Paikallisviranomaiset tapaavat tänään omalla alueella, niin ryhtyvät toimiin ilmastonmuutoskoulutuskursseja henkilöstölle ja myös valtuutetuille. Naapurikunta on myös perustanut energiaryhmän auttaen haavoittuvia yhteisöjä niin, että voidaan peruskorjata taloja hallituksen tuella Älkää olla itse tyytyväisiä, nyt on syytä ryhtyä toimiin, mutta paljon enemmän täytyy tehdä. Haluaisin varsinkin puhua siitä, miten tästä selvitään. Tässä osoitellaan sormella, mitä sinä et tee ja mitä sinun pitää tehdä. Sitä tarvitaan vähemmän. Tässä luodaan jakolinjoja, pirstaloidetaan aloja, varsinkin maataloudessa. Ja sanon tämä nyt ihan selvästi, maanviljelijät tietävät, että heidänkin täytyy toimia. Mutta jos heidät ajetaan nurkkaan, syytellään heitä, että ovat ongelma, eivät pääse osaksi ratkaisua, eli kannattaa olla tarkkana kielenkäytön kanssa. Maanviljelijät itse ovat nyt tiukassa paikassa, he ovat häviämässä ja todellakaan he ovat suunnat, suunnat ilman suuntaa, tarvitaan suuntaa heille. Meillä on täsmäviljelyä, säilyttävää maanviljelyä ja olen samaa mieltä, että me tarvitsemme myös ympäristöystävällisempää YMPtä, mutta meidän täytyy antaa selvää viestiä ihmisille, jotka voivat saada aikaan tuloksia, varsinkin elintarvikeketju on nyt hajallaan. Kilpailu on johtanut seuraaviin tilanteisiin 70 prosenttia globaali maatalous Tällä on kolmen yrityksen käsissä, 90 prosenttia viljoista neljälle yritykselle ja, ja viisi suurta hallitsee kaiken kaikkiaan 60 prosenttia liikevaihdosta. Se on hajallaan ja se on korjattava ennen kuin voidaan ilmastonmuutokseenkaan puuttua. For, for two minutes, madam. Kaksi minuuttia, edustaja Bonafé. Grazie, president. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, että tänään nyt on ilmasto- ja ympäristökriisi on tosi asia, joka on otettava hyvin vakavasti täälläkin. Jos ajatellaan lämpenemistä, niin viimeisen 50 vuoden aikana se on ollut todennäköinen näkemätön. Jokainen kansalainen Euroopassa on nyt kokenut tämän myös suoraan, kun on ollut ääriilmiöitä, suorastaan katastrofaalisia ilmiöitä. Toisaalta myös väestöpaine on kovaa. Kaksi meillä, meillä on 7 miljardia ja jopa 30 vuoden päästä saattaa olla 10 miljardia. Eli jos me haluamme säilyttää planeettamme ja laadun, tuleville sukupolville tarvitsemme paradigman muutosta elämän ja myös kehityksen mallissa. Siksi me tarvitsemme politiikkaa kaikilla aloilla. Kukaan ei voida jäädä ulkopuolelle. Meidän täytyy huolta siitä, mitä meillä on, monimuotoisuudessa ympäristössä, mutta puhtaampi energia, kestävämpi maatalous ovat haasteita nekin. Liikkuvuus sinällä on tärkeä teema, että saamme vähemmän saastuttavaa liikennettä, integroivia rakenteita niin, että uusia liikkuvuusmalleja E ja se, mikä on tärkeää myös, on ammattikoulutus, että luodaan uutta pätevyyttä, että voidaan saada aikaan innovaatioita tuotantoprosesseissa, myös kulutusta ajatellen. Kiertotalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia, uusia työntekijöitä jätteiden käsittelyyn ja uusien raaka käyttöön. Tämäkin on tärkeä työ, teema meille, työ, uudet ammattiryhmät. Jos, halu, jos haluamme muutosta aikaan, emmekä jatka samaa tyyliä kuin aikaisemmin. Tarvitsemme nyt pitkälle meneviä päätöksiä. Ursula von der Leyen on osoittanut kyllä, että tarvitaan suunnitelma, mutta myös rahaa. Siksi tarvitsemme MRK, joka on kunnianhimoisemmin ilmastonmuutostakin ajatellen. Lopuksi toteaisin vielä Michel Major, joka sai fysiikan Nobelin, joka on todennut sen, että me tarvitsemme uusia planeettia, ei juurikaan ole tarjolla, eli se olisi parempi kantaa huolta omasta planeetastamme, joka on vielä kaunis ja elättävissä. Niin se täytyy tehdä varmaksi nyt, koska on kyse tulevaisuudestamme arvoisa Kiitoksia. seuraavaksi minuutti. President. Hyvä puhemies, hyvä komissaari Oettinger. Joka kerta kun keskustelemme ilmastonmuutoksesta tässä parlamentissa, katson tuonne lehterille nuoria, koska itse asiassa siitähän tässä on kysymys. Ja haluan antaa teille viestin tänään. Euroopan unioni on ilmastonmuutosta lieventävä jättiläinen, mutta se on myöskin ilmastonmuutoksen mukautuva kääpiö. Ilmastonmuutos on olemassa, se tapahtuu nyt, mutta teemme erittäin vähän siihen mukautuaksemme. Meidän tulee mukautua siihen kuitenkin äh, tavallaan rakennamme taloja estämällä äh, äh, tulvia, patoja rakentamalla meidän tulee viherryttää katot kaupungeissamme. Ei ole mitään ristiriitaa maahanmuuton, lieventämisen ja mukautumisen välillä. Ranskassa pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä samalla rakentamalla hyviä taloja. Kuitenkin tämänhetkisessä MFFssä vain 3 prosenttia budjetista liittyy mukautumiseen. Seuraavassa rahoituskehyksessä komissaari Oettinger toimitaan niin kuin sanomme. Thank you very much for... Kiitoksia. Edustaja Bloss, minuutti. Ähm, vielen Dank, Frau Präsidentin. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, ilmastokriisi ei ole mikään ilmastokatastrofi, vaan se on epäonnistuneen politiikan seuraus. 4,5 miljoonaa ihmistä syyskuussa meni kaduille. Kiitokset Friday for Future. Kiitokset näistä jokaisesta perjantaista, kun annatte meidän toimillemme pontta viittaamalla myöskin tieteeseen. Tieteen sanoma on selvä. Me emme voi jatkaa samaan tyyliin vähät välittäen mistään. Mutta komissio vain puhuu eikä tee mitään. Mutta puolitoista miljardia euroa pistetään kaasuhankkeisiin, josta on vain haittaa ympäristön kannalta. Ja Saksan ilmastopaketin ruipelo on pelkkää jonnin joutavaa puhetta. Sosiaalidemokraatit haluavat käydä keskustelua aiheesta, mutta keskusteleminen ei riitä. Me haluamme, että siirrymme puheista tekoihin you very much for one minute. Kiitoksia, edustaja Lima, minuutti. Wenn die hier versammelten Klima... No- Ilmastoneurootikot puhuvat jatkuvasti kriisistä, mutta viittaavat CO2-päästöihin ja määrin ilmastossa ja vain viimeisen 150 vuoden aikana ja syystäkin. Jos katsotaan maapallon historiaa, niin tietäisimme kaikki, että CO2 määrät ovat olleet paljon paljon korkeammalla tasolla kuin 450 ppm. Ja vielä pahempaa on, että tässä ei huomioida CO2 suhdetta ilmaston lämpötilaan. Jos lähdetään liikkeelle tästä olettamuksesta, että 100 ppm nosto johtaisi kahden asteen lämpötilan nousuun, niin se tarkoittaisi sitä, että dinosaurusten elinaikana tilanne olisi ollut sellainen, että taso 1600 ppm korkeampi ja lämpötilan yli 50 astetta korkeammalla tasolla. Tiedän, että näin paljon lukuja ei kannattaisi ladella. Tällaisessa kokouksessa monet eivät tätä ymmärrä, mutta ilmastonmuutos on vain fakta. Se ei ole mikään poikkeus ja meidän täytyy vain sopeutua tilanteeseen. Se, että lähtisimme taistelemaan näitä tuulimyllyjä vastaan, niin sehän on tuhon tuomittu yritys. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Tertso, Kiitoksia. Meidän kaikkien pitäisi nyt seurata sitä, mitä täällä sanotaan, koska kaikki puhuvat tieteestä ja täällä oikeastaan puhutaan nyt taijasta. Eli nämä sanat ovat täynnä ideologiaa, eikä nyt oikeastaan käytetä tässä maalaisjärkeä. Kielenkäytössä ollaan yhä kauempana järkevyydestä, olemme yhä enemmän ideologiassa ja radikaalisuudessa. Jo otsikko, siinä puhutaan ilmastohätätilasta, eli jo siinä on hyvin paljon ideologiaa. Meillähän on nyt uusia asioita jotka otetaan mukaan keskusteluun. Meillä on erillisiä kantoja ja meidän pitää kaikkien nyt ponnistella, eikä pidä sallia sitä, että nämä fanaatikot